Dear colleagues. Hyvät kollegat, hyvät kollegat, on aika aloittaa. Tavallisen tapaan on kovin vaikea aloittaa aikataulun mukaan iltapäivällä, mutta meillä on vain puolitoista tuntia aikaa keskustelua varten. Meillä on erittäin tärkeä vieraskin paikalla. Me keskustelemme Rova Kristiana Figueresin kanssa. Hän UNFCCCn pääsihteeri. Ensinnäkin haluaisin esittää vilpittömät kiitokseni hänelle, että hän on tänne tullut tiltapäivällä käymään keskustelua, miten edetä tästä Pariisin ilmastokonferenssiin. Tämä on aika oivallinen ajoitus, koska me äänestämme valiokunnassa 23. syyskuuta mietinnöstä kohti uutta kansainvälistä sopimusta Pariisissa. Se on meidän valtuutuksemme 15 hengen valtuuskunnalle Pariisiin COP21. Maailman on nyt nopeasti puututtava näihin valtaviin monimutkaisiin haasteisiin ilmastonmuutoksen vuoksi nopeuttamalla hillitsemistä ja sopeuttamista mukaan lukien sopimus COP21 Pariisissa, joka olisi kunnianhimoinen, oikeudellisesti sitova kansallinen sopimus 2020 vuotta jälkeistä kautta varten, niin että päästään kahden asteen tavoitteeseen takamalla kuitenkin oikeudenmukainen ja kestävä kehitys. Meidän täytyy nopeasti vahvistaa ja laajentaa eri toimenpiteitä, jotta päästään kasvihuonekaasupäästöt tavoitteisiin 2020 mennessä. Siksi Euroopan parlamentti antoi hyväksynnän tuhan tarkistukselle, jotta EU selvitysi velvoitteistaan toisella velvoitekaudella Kioton pöytäkirjan mukaan. Ja meidän täytyy myös tukea kehittyneiden maiden tukea kehitysmaille hillitsemisessä, sopeuttamisessa, teknologian kehityksessä, siirrossa ja valmiuksien rakentamisessa. Sen mukaan mitä on sovittu vihreän ilmastorahaston osalta ja mitä uusia sitoumuksia on annettu varojen antamiseksi sadan miljardin verran vuosittain 2020 mennessä. Rova Kristiana Figueres, olkaa hyvä. Olen aivan varma, että valiokunta on valmis kuuntelemaan teiltä tietoja neuvottelujen edistymisestä ennen COP21 ja mitä odotuksia on kansallisen sopimuksen tiimoilta joulukuussa Pariisissa. Olkaa hyvä, Rova Fieres. Thank you very much. Um, thank you. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä kaikkia tästä kutsusta tulla jänneen kokouksen. On aina hieno olla tässä salissa. Mukava nähdä vanhoja ystäviä ja uusia myös. Kiitän myös teitä tuestanne, jota olemme kaikilta saaneet. Toi, sen Kioton pöytäkirjan ratifiointivaiheessa ne maat, jotka vielä eivät ole ratifioineet, toivottavasti nopeasti nämä maat ryhtyvät toimeen. Voitte kuvitellakin, että poliittisesti katsoen se vahvistus, että kaikki maat, jotka hyväksyvät juridisesti sitovia päätöksiä, aikovat myös niitä täytäntöönpanna ja ratifioida niitä. Se on todella, todella tärkeä poliittinen viesti lähettää juuri ennen Pariisin kokousta, joten kiitoksia kovasti tästä avusta ja odotamme innolla sitä, että jäsenvaltiot vetävät prosessin loppuun, että koko EU saadaan ratifiointien jouk- ratifioijien joukkoon. Kaksi asiaa ihan nopeasti tänään. Ensinnäkin kerron teille hiukan missä vaiheessa prosessi on nyt, enkä halua antaa teille tylsyyteen asti yksityiskohtia, mutta tästä prosessista kuitenkin. Ja sitten aion kertoa joistakin kysymyksistä, jotka uskoakseni kuuluvat yhteiseen mielenkiinnon aiheisiimme kunnianhimo pyrkimyksen taso, miten se määritellään Pariisissa, mutta ensin tästä prosessista. Varmasti olette tyytyväisiä saadessanne tietää, että tällä hetkellä työ, jota tehdään, on sitä, että laaditaan niin sanottua ensimmäistä nolla luonnosta, käytän tässä YK on kieltä zero draft, ensimmäistä luonnosta todellista, ennen todellista Pariisin sopimusta. Ne, jotka olette työstäneet näitä asioita ainakin neljä vuotta ja tunnette, että olette tavallaan raskaana neljä vuotta, niin voin kertoa, että pää on tässä jo näkymässä. Voimme tämän luomuksen nähdä ja te tulette näkemään tämän luomuksen sitten lokakuun ensimmäisellä viikolla, koska silloin tämä Pariisin sopimus on jo aika mallilla mukaan lukien se päätös, joka tehdään tässä yhteydessä. Mutta nyt jo voin kertoa teille, että tämä on todella hyvä prosessi, jossa olemme olleet mukana ja va- varmasti hämmästytäänkin siitä edistyksestä, jota on saatu aikaan tällä asiakirjalla kirjalla, joka nyt on tekeillä, joten pysykää kuulolla lokakuun alussa. Varmasti ainakin jonkinlainen hymynkare teillekin kasvolle syntyy siitä. Sitten tämän jälkeen vastaamaan tällaista al- alustavaa prosessia, on lokakuun istunto ja sen jälkeen Prekop marraskuussa ja sitten Pariisin varsinainen COP-kokous ja silloin me sitten hyväksymme tämän Pariisin sopimuksen myös. Ja itse asiassa, jos kaikki sujuu hyvin, ehkä voimme jopa tehdä tämän ilman minkäänlaisia viivästyksiä tai suurempaa draamaa, mikä olisi ihan historiallista sitten sisällöstä. Nyt sallikaa minun puhua tästä kunnianhimon tasosta. On monia yksityiskohtia, valtavasti yksityiskohtia. Parin sopimus, vaikkakin se on vielä lyhyt, mutta siis monia yksityiskohtaisuuksia sieltä löytyy, mutta haluaisin koota yhteen tätä käsitettä kunnianhimosta, koska me kaikki mietimme tätä ja kysymme itseltämme, miten me pystymme lisäämään kunnianhimon tasoa. Ja minä väittäisin, että on kolme määrittelevää tekijää, joiden kautta tätä kunnianhimoisuutta saadaan ajallaan Pariisin sopimukseen. Ensinnäkin tämä perusskenaario, miten määritellään INDC, kansalliset INDC, joita on tarvittu ja YK oli tässä varha, EU on tässä varhaisessa toimijana, kiitämme teitä siitä. Nyt on 62 INDC ja odotamme vielä muutamia ennen loppua. Ja tällä hetkellä meillä on sellaisia INDC, jotka on jo saatu, ja me lähes 70 prosentissa, mitä tulee globaaleihin päästöihin. Me päästään ehkä hiukan yli 70 prosenttiin vuoden loppuun mennessä. Tämä kuitenkin edustaa ei tätä päätavoitetasoa, vaan tästä alkua vasta. Se on peruskenaario sille, mihin maat kohtuudella voit voit ryhtyä tässä vaiheessa, kun ajatellaan tämänhetkistä teknologiaa ja kun ennakoidaan pääomavirtoja. Mutta paljon tarvitaan lainsäädännön muutoksia ja todennäköisesti tämä onkin vahvuutena INTC, että näiden täytäntöönpanossa pakotetaan täytäntöönpanomaan kaikenlaista lainsäädäntöä kaikissa näissä maissa, jotka vievät sitä asiaa eteenpäin. Nämä INDC will not, will definitely. Nämä kansallispanokset eivät varmastikaan lisätä mitään tähän kahteen asteeseen. Tulkoon tämä nyt ihan selväksi. Jos ei olisi näitä kansallisia tavoitteita, mentäisiin ilman tätä YNFCCC-prosessia oltaisiin neljän viiden asteen lisäys olisi mahdollista, mutta todennäköisesti nyt pysytään jossain kolmessa kolmessa asteessa vuosisadan loppuun mennessä, joten nyt pitää tunnustaa se, että kansalliset tavoitteet aiheuttavat huomattavan muutoksen, koska kolme asetta on parempi kuin neljä tai viisi, mutta sittenkin sitä ei voida hyväksyä, ja kun ajatellaan pyrkimyksen tasoa, että ei haluta vain asettaa sellaista perustilannetta, joka eroaa tästä tavallisesta toiminnasta, missä pitää ne erikoisempaa tehdä, vaan pikemminkin tämä toinen kohta, joka liittyy näihin kunnanhimoisiin kansallisiin tavoitteisiin. Halutaan, että parisin sopimuksesta ei tule tällaista staattista sopimusta, vaan pikemminkin tällainen, joka aloittaa prosessi, joka kestää monia vuosikymmeniä, jotta voidaan sitten lisätä ajan kanssa kunnianhimon tasoa. Tässä termiä ratcheting, siis joka neljäs, viides vuosi päätetään näistä uusista tavoitteista, mutta todennäköisesti neljä, viidestä kymmenen maahan tulee kokoontumaan ja miettimään, miten kansalliset tavoitteet ovat toteutuneet ja miten voidaan tehostaa ponnisteluita. Sitten kolmas osa, joka liittyy tähän kunnianhimoisuuden kysymykseen käsitteeseen, tarvitaan selkeästi määritelty tavoite, joka on todettu parin sopimuksessa. Eihän mihinkään kulkuneuvonkaan mene ilman, että tietää minne on menossa. Vasta kun tietää, mikä pää, päämäärä on, silloin voi kertoa, milloin aikoo olla eri pysäkeillä ja eteneekö vaiko ei vai meneekö taaksepäin vallan. Sama logiikka koskee Pariisin sopimusta. Kansalliset tavoitteet ovat tällainen virstanpylväs, mutta meillä täytyy olla lopullinen päämäärä niin, että jokainen virstapylväs, joka luodaan matkan aikana, voi auttaa meitä näkemään, mikä on ero siitä sitten lopullisen päämäärän. Lopullinen päämäärä on ilmastoneutraalius ainakin toisella puolella vuosisataa, niin saadaan ekologinen balanssi aikaan. Siis se, mitä edelleenkin tapahtuu päästöisillä vielä välttää ja mikä on sitten luontainen planeetan vastaanottokyky. Sitten nämä kolme elementtiä ovat tällainen kolmio, jotka kuvaavat tätä kunnianhimoa, joka liittyy oleellisesti Pariisin sopimuksessa. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki tämä on jo hoidettu ja saavutettu. Ne ovat olemassa luonnoksena ja ni, niihin täytyy vielä pyrkiä, ne pitää vielä vahvistaa ja saada kiinteästi osaksi Pariisin sopimusta. Sitten voitte lukea tästä rivien välistä. Kotitehtäviä on kyllä jäljellä kaikkien kohdat, jotka haluavat, että tämä sopimus on mahdollisimman kunnianhimoinen. Sitten toisaalta ymmärtän, että sen, että tällainen kunnianhimon taso, johon pyrimme, ei, sitä ei voida hyväksyä Pariisin sopimuksessa, jossa 195 maan pitää hyväksyä sopimus ilman kunnollista tukea kehittyneistä maista, koska kun ajatellaan kehittyviä maita, niitä pitää täysin muuttaa talouden mallinsa, joka niillä on nyt käytössään, ja jota on käyty tällä viime sata vuotta, mutta odotamme, että, että ei vain ruokita ja vaadita miljoonia ihmisiä, vaan vielä toiminta vähäisellä tavalla. Tämä on erittäin iso vaatimus kehitysmaille, joten rahoituksen apu on tässä ratkaisevassa roolissa. Voimme puhua siitä enemmän kysymys-vastausvaiheessa, mutta kiistatonta on, että teknistä ja taloudellista apua kehitysmaille tarvitaan. Se on tärkeää palikka Pariisin rakennelmassa. Ja vielä lopuksi haluaisin lisätä, mitä tulee tähän kunnianhimopuoleen vielä, että meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus, joka ei ole ollut viimeisen kuuden vuoden aikana pöydällä. Nyt lopultakin pystymme virallisesti tunnustamaan, mikä rooli muilla kuin valtioilla on. Siis kaikki nyt ei puhuta vain, puhutaan kunnista, alueista, järjestöistä, eri sektoreilta, kansalaisyhteiskunta, kaikki nämä tahot ovat jo nyt toimimassa ja varsin aggressiivisesti vielä toimivat pyrkivät taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan, on sitten kyse hillitsemisestä tai sopeuttamisesta. Ja nyt on hieno tilaisuus Pariisin sopimuksen yhteydessä tunnustaa näiden tahojen panos ja alkaa hyväksyä niiden raportteja, voimme alkaa mitata tätä toimintaa, että jossakin määrin se on käy päällekkäin kansallisten toimien kanssa, mutta jossakin määrin tämä itse asiassa voisi auttaa hallituksia saavuttaa, jopa ylittää tämänhetkiset pyrkimyksensä ja näin. Tämä on vielä yksi lisäpanos tähän kunnianhimoiseen rakentelmaan. Nyt lopetan ehkä tähän. Ehkä tämä riittää äh, saamaan teidän ajatuksenne liikkeelle. Ja voitte tehdä nyt muutamia kysymyksiä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten ensimmäinen kierros kysymyksiä. Ensimmäisenä puheenvuoron saa herra Liise kansanpuolueesta. Pyytäisin, että hän ja kaikki muutkin koordinaattorit pitävät kiinni kahdesta minuutista, jos mahdollista. Danke, Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Figueres. Eh, eh, kiitoksia, kiitoksia, herra Figueres. Eh, kaikin tavoin pyrimme valmistautumaan tähän on hyvä strategia. Siitä ei voida lähteä tietenkään, että Pariisissa nyt kaikki ongelmat ratkeavat. Siellä tietysti kunnianhimoisesti pyritään eteenpäin. On tärkeää kuitenkin siinä, että, että tässä tämä ikuisuuskysymys meillä jatkuvasti on tapetilla ja pyrimme sitten näitä tavoitteita yksi kerrallaan saavuttamaan ja sitten joskus lopulta lopullisen tavoitteenkin. Tässä, kuten käytettiin konferenssin alla, paneutua lento- ja maantieliikenteeseen. Kiotossahan sovittiin vähennyksistä, mutta ne, niistä olemme joutuneet tinkimään, mutta kuitenkin maantieliikenteessä nämä kuitenkin seura, niitä seurataan tarkemmin kuin ehkä lentopuolella. saattaa olla mahdollista nimittäin, että, että ensi vuonna voidaan todeta, ettei vuonna 2020 päästöt enää lisänny. Meidän EUn tavoitteemme saavuttaminen, niin kuin komissio ehdotti, että, että Euroopan teollisuus, raskas teollisuus, äh, teräs, kemikaali, ää, äh, ää, äh, sitten vähentäisivät näitä päästöjä 40, 43 prosentilla. Tietysti tämä, näitä kaikkia liikenne, liikennemuotoja käsitellään aika hellävaraisesti, jos ajatellaan näitä sitten elinkeinoelämän tavoitteita. Ja tapauksessa tarvitaan tällainen vähennyssana saada sinne mukaan ei riitä enää, että pysytään tässä stabiilissa nykytilanteessa. Siihen on syytä pyrkiä. Kiitos. Kiitos. Sitten SD-ryhmän puolesta Matthias Grote. Vielen Dank. Ähm, alle sind willig. Kiitoksia. Kaikki me olemme täällä tietysti innokkaita saamaan päätöslauselman reilaan ja päästä sitä äänettämään. Se, ää, tässä ää, liha on heikko, vaikka pyrkimykset ovatkin ää, korkeata. Toivottavasti Pariisissa sitten tämä ei osoittanut liian. Me ää, tuemme tietenkin voimakkaasti sitä, että saataisiin kansainväliset säännöt, ka- kaikkea niin kuin Liisakin jo viittasi. Aika paljon vastustusta kohdannut, mutta kuitenkin toivon mukaan nyt sitten parissa saavutaan, saavutetaan näissä asioissa edistyessä, mutta haluaisin toisen asian keskittyä nyt. Parikymmentä miljoonaa ihmistä on pakosalla sotaa ja kurjuutta täällä Euroopassa tällä hetkellä. Ja myöskin on kuviteltu, että myöskin ilmastointipakolaisten määrä tulee 2050 vuoteen mennessä kasvamaan 200 miljoonaan. Siihenkin pitää varmaankin jollain tavalla ryhtyä valmistautumaan noin kansainvälisesti. Eli jos me emme ota tätä ilmastonsuojelua vakavissamme, niin sitten eh, saattaa tuolla, eh, jos Afrikan mantereella on tilanne ajautuu sellaiseksi, että sieltäkin joutuvat ihmiset pakoon lähtemään. Tämä tietenkin kytkeytyy myöskin äh, äh, päästökauppaan ilmastokonferenssin äh, ähm, valmisteluasiakirja on ihan hyvä, mutta millä tavalla sitten e-, Eurooppa voisi tarpeeksi sitten tehdä, kantaa riittävän koron kekoon jotkut väittävät, että me teemme liikaakin, olemme liiankin höveleitä ja sit sitä kautta sitten uhraamme kilpailukykyämme. Millä tavalla Eurooppaa mielletään noin ulkopuolisin silmin tältä osin? Kiitoksia. Rova Göling, ECR puolesta. Kiitos. Kiitos, Rova Figueres. Kiitos, että tulitte. Hauska lähdettele täällä. Minä haluaisin kysyä vähän Pariisin prosessista mutta sinällään sen tiimoilta me tiedämme, että se on aika hitaasti edistynyt, sitten nopeutunut ja sitten hidastunut jälleen ulkopuolelta katsoen ainakin. Nyt mitä lähemmäksi Pariisi käy, niin nyt saadaan enemmän puhtia ja ehkä viisi päivänä jäljellä neuvotteluja ennen kuin tämä esikoppa aloittaa. Miten te näette tekniset neuvottelut? kun ajatellaan sitten, että päästään kiinni myös poliittiseen kehitykseen, että teknisesti olemme myös sitten Pariisissa siinä jamassa, että sopimus syntyy mahdollisimman nopeasti. Thank you, Kiitoksia kovasti herra Herveranti Aldesta. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä, Rova Figueres, että olette tullut paikalle. Täytyy sanoa, että jos voisin äänestää teitä henkilöksi, joka päättää, miltä Pariisin sopimus näyttäisi, niin heti äänestäisin kyllä puolesta. Teidän puheenvuoronne oli todella vahva ja osui asian ytimeen. Te puhuitte tämänhetkisistä kansallisista panoksista, että niiden pitäisi kattaa 70 prosenttia koko, maailman kokonaishiilidioksidipäästöstä. Uskon, että jos Kiina, USA ja EU, jotka ovat jo aika läheltä 70 prosenttia, niin kysymykseen liittyy kolmeen muuhun suureen maahan päästöjen aiheuttajan ja jatkossa vielä suurempiin päästäjiin Intia ja Brasilia ja Indonesia. Ovatko nämä hallitukset jo kertoneet YK ilmastopaneelle, milloin niiden kansallispanokset voida, voidaan saada. Erityisesti Intian kohdalla on kovastikin huolissani, koska näyttää siltä, että edistystä ei ole juurikaan saatu aikaan. Ehkä te voitte kertoa tästä hieman. Vielä lopuksi puheenjohtaja rahoituksesta kuuma kysymys. 100 miljardia jotka täytyy jostakin jollain lailla löytää vuoden 2020 jälkeen. Miten te näette, että tämä voitaisiin ottaa mukaan Pariisin sopimuksen? Ja ehkä tämä voisi vaikuttaa myös näihin teknisiin budjettiohjelmaan, koska ne ovat pitkänaikaisia sitoumuksia ja hallituksella useinkaan ei ole mahdollisuutta tämän tyyppisiin pitkän aikavälin sitoumuksiin. Ehkä voitte tätä myös käsitellä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Guerryman puolesta Anne-Marie Mineur. Dank u wel, voorzitter. En ook... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös lämpimästi Rova Figersiä, että olet tullut paikalle keskustelemaan kanssamme, vaihtamaan ajatuksia. Haluaisin odottaa hetken aikaa. Kiitoksia. Tunnen kunnioitusta teidän rohkeuttanne kohtaan. Näin tässä vaikeassa tehtävässä, kun yritette saada tämän ison vaunun eteenpäin. Se ei ole helppoa, niin kuin täällä muutkin ovat sanoneet. Ja kun ajatellaan näitä kansallisia panoksia, ilman näitä tämä ei edes onnistu. Tässä on iso kuilu, mutta kuilu pitää kuitenkin, sen yli pitää saada silta jollakin tavalla. Ja tarvitaan hyvä kunnianhimoinen sopimus jotta voidaan välttää tämä katastrofi, joka uhkaa koko maailmaa. Ja niin kuin komission puheenjohtaja viime viikolla tunnusti, seuraava virta pakolaisia tulee johtumaan äh, ilmastonmuutosta. Haluaisin kysyä teiltä tästä kansallisen tason äh, päästövähennyspaketista. Tämä liittyy valitoimintasuunnitelmana ja se vahvistettiin Dohalla 2012. Tässä on, tämä koskee rikkaita maita, niin pitäisi auttaa kehitysmaita, että nekin voivat ryhtyä vähennyksiin. Mutta mitä tulee näin, tähän täytäntöönpaneen, niin mitä ne oli vielä tässä saatu aikaiseksi, aikaiseksi. Jotta tähän voitaisiin uudestaan tarttua, niin meidän pitäisi äh, ottaa huomioon kehitysmaat, niillä on ratkaiseva rooli myös parissa. He eivät ole vastuussa saastumisesta, jota meidän suurteollisuuden on aiheuttanut me tarvitsemme kuitenkin näitä maita, jotta jatkossa onnistutaan toiminnassa. Histori- Käytetään tällaista termiä äh, edistyksen jarruttava voima. Jotkut toimivat ensimmäisenä tekevät myös investointeja vaikeissa asioissa. Toivon todellakin, että kehitysmaat oppivat lännen tekemistä virheistä, eivätkä toista näitä samoja virheitä Sama koskee UN, FCCT ja EUta, näiden pitää auttaa kehitysmaita. Sitten vielä yksi asia, josta haluaisin kysyä. TTIP, vapaa kauppasopimus EUn ja USAn välillä. Kuten tiedätte, neuvostelut eivät ole vielä loppuneet, eikä vielä, vielä ole raportteja ilmastovaikutuksista, mutta tämä sopimus Kanadan ja EUn välillä SETA on jo vety loppuun, ja siitä, siihen on on tehty tällainen ilmastoraportti. Sitten liuskekaasusta, lihan tuotannosta ja polttoaineiden lisäkäytöstä. Kaikki tämä liittyy tähänkin sopimukseen. Haluaisin kuulla teiltä, aiotteko ottaa mukaan nämä kysymykset neuvotteluun ja mitä, millä tavalla niitä aiotaan käsitellä? Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Vice Haut, puolesta. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja Tervetuloa Rova Figueres Euroopan parlamentti vielä kerran. Arvostamme kovasti, että tulette tänne, vaikka teillä kiire onkin. Todella arvostamme. Kiitoksia siitä. Ehkä muutama kysymys, jotka liittyvät enemmän niihin kysymyksiin, jotka ehkä ovat kiperiä Euroopan kannalta ehkä neuvotteluista. Haluaisin kuulla teidän näkemyksiänne myös siinä, miten Euroopan pitäisi miettiä asemaansa. Ehkä ajatellaan teidän rakennuspalikoitanne, niiden kasaamista. Mehän tiedämme todellakin, että nykyiset lupaukset kansallispanoksiksi eivät johda kahden asteen tavoitteisiin, vaikka siitä on kyllä sovittu, että sen alle pitäisi päästä. Me tiedämme, että tämä kasaamisprosessi on aika tärkeä siinä, miten se nähdään sitten konkreettisesti Pariisin sopimuksessa. Euroopan kannalta on aina hankalaa, jos katsotaan velvoitekauden pituutta. Aina kun on prosenttiluku löytynyt, niin olemme ihan tyytyväisiä Euroopassa, että olkoon sama kymmenen vuotta, mutta tiedämme, että ei se riitä. Siksi Pariisin sopimuksen kannalta ehkä me tarvitsemme viiden vuoden velvoitekauden niin, että euron pitäisi 2025 pitäisi päästä tavoitteeseen eikä puhuta 2030 tavoitteesta. Haluaisin kovasti kuulla teidän näkemyksiänne mikä on Euroopan sijoittautuminen, eikö jokin muu kuin 2030, ja sitten miettiä sitä uudelleen, koska tiedämme, miten Eurooppa heikosti on tarkistuskausilla pärjännyt. Aikaisemmin sanottiin 2020 ja sanottiin, että tavoitetaso voi olla korkeampi. Kukaan ei enää puhu tästä, koska sen myötä tulisi hyvin vaikeat keskustelut EU-ssa. Eli jos meillä on 2030 vain mielessä, niin sitten Eurooppa voi unohtaa, mitä ne saadaan 2025 mennessä. Ehkä Pariisissa pitää keskittyä viiden vuoden pelotekausiin. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne, kun Euroopalla on niin vaikeaa nopeammin kasata näitä palikoita, nopeammin kuin 2030 asti. Sitten rahoituksesta. Siinäkin eurooppalaiset aina väittävät, että rahaa löytyy. Tutkimukset osoittavat, että kyllä löytyy rahaa il- ilmasto kysymyksiin julkiselta yksityiseltä puolelta, mutta tiedämme, että Pariisin neuvottelussa moni kehitysmaa katsoo Euroopan suuntaan ja hakee julkista rahoitusta, jotta saa tuloksia aikaan. Haluat tietää, onko mitään tulossa. eivät halua mitään ikäviä yllätyksiä joka vuosi, kuten nyt on aina tilanne. Mitä Euroopan pitäisi tarjota vielä enemmän kuin pelkästään jäädä tutkimuselvitysten taakse, että noin 100 miljardia löytyy joka vuosi ongelmitta. Haluaisin kuulla näkemyksenne myös tähän, jotta valtiovarainministerimmekin olisivat vähän enemmän pelissä mukana tähän asti, ovat uinuneet ikävä kyllä. Thank you, Emma. Kiitoksia kovasti. FDD herra Pedicini. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Kristiana Figerelle, että hän on täällä läsnä tänään. Viittaa siihen, mitä Bas Eichhut äsken totesi. Me tiedämme kyllä kaikki, että kehittyvät maat ovat halunneet tarkistusta viidisi vuosittain kansallisissa päästöissä – mutta Euroopan unionissa, rikkaissa maissa, nehän ovat tärkein syy päästöihin, ovat päinvastoin väittämässä, että riittää kun kymmenen vuoden, kymmenen vuoden välein tarkistetaan. Yhä selvemmäksi on käynyt, että olemme nykyisissä velvoitteissa kaukana tarpeesta, kun ajatella tavoitetta, että päästään kahden asteen. COP21 kyllä epäonnistuu, ellei me sitoudu toimiin, jotka ovat varmennettavissa, mitattavissa ja varsinkin, että ovat sitovia velvoitteita. Siksi minä viittaan tässä erityisesti siihen hiilestä luopumisen politiikkaan, jossa niin paljon puhutaan. Jos ajatellaan, mitä nyt on tarjolla, jos kaikki se hiilidioksidipäästöt, jotka jäisivät ilmakehään, ja jos ajatellaan kaasua, öljyä, niin se on miljoonia gigatonneja. Mutta toisaalta hiilidioksidin suurin päästö fossiilisista polttoaineista peräisin olevat on kuitenkin toista luokkaa. Eli meidän pitää, jos halutaan jäädä alle kahden asteen, niin siinä on suuri ero 2050, siis 50 kertainen ero. Ei saa pilkata meitä. Meidän mielestä ei tämä ole mahdollista. Meidän täytyy luopua kokonaan fossiilisista polttoaineista sitovin tavoittein ilman, että osittaisia tavoitteita asetetaan, koska tässä vain ties kuinka monetta kertaa lykätään ongelma tuleville sukupolville. Eli mitä toimenpiteitä pitää hyväksyä, jotta voidaan harjoittaa todellista politiikkaa, jolla pystytään pääsemään eroon hiilestä. Sitten ENFn eh, puolesta Rova Dornano. <coughs> Merci. Euh, Kiitoksia omasta puolestani. Kiittäisin myös teitä läsnäolostanne pääsihteeri. Me keskustelemme tärkeistä kysymyksistä ilmastonmuutoksesta varsinkin, koska parlamentti laatii myös lainsäädäntötekstejä näistä kysymyksistä. Ne vaikuttavat suoraan satojen miljoonien henkilöiden elämään. Teidän kantanne on strateginen sikäli, että te olette yhteydessä varsin erilaisiin maihin ja tätä haluaisin tässä yhteydessä korostaa. Ihan niin kuin YK voi koordinoida ilmastonmuutoksen vastaista taistelua maiden välillä, jotka niin erilaisia taloudellisesti. Miten se on mahdollista? Miten voitte edustaa maita, joilla ei ole ole, jotka eivät ole sitä mieltä, että ekologiset tekijät estävät kehitystä vielä tarkemmin. Voidaanko todellakin toivoa ilmastosopimusta, kansainvälistä sopimusta, kun suurimmat saastuttajat ovat sitovien säädösten ulkopuolella? Puhun sopimuksesta, joka toimisi kaikkien eduksi e- eikä eu maiden haitaksi. Kysyin asiasta komissiolta, mitä tulee ilmasto kasvihuonekasvojen vähentämiseen. Komissio vastasi, että mitä tulee 0,2 prosentin vähenny, päästövähennykseen 2008-2012, 2,4 prosenttiyksikköä alaspäin johtui siitä, että unionin BKT on laskenut me varmastikin saamme aikaan vihreää kasvua, jossa kansallisen, kansallinen rikkaus ei tuhoa ympäristöämme ja voimme säilyttää kuitenkin talouden tason ja niin voimme vähentää yhtä lailla ty- saastumista ja voimme eh, parantaa työllisyyttä ja parantaa ihmisten eläin- elintasoa. Thank you very much for your question. Kiitoksia kysymyksistä. Ja nyt Rova Fieres voi vastata ensimmäiseen kysymyskierrokseen. Um, Kiitoksia kovasti eh, puheenjohtaja. Kiitoksia hyvistä kysymyksistä. Eh, ryhmittelen niitä vähän lähdetään lopusta päin liikkeellä. Tien, että, ettei, ettei Pariisin sopimus olemaan kaikkia joita kuita maita varten tarkoitettu, vaan se on suunnattu kaikille ja kaikkien on oltava hyvin sitoutuneita ja tukevat sitä siinä sopimusta siinä prosessissa, minkä, minkä äsken kuvailit. Eli että kasvattaa, kasvattaa bruttokansantuotetta ja sitten vähentää tätä hiilikuormaa esimerkiksi. Se on koko Pariisin sopimuksen ytimenä. Muutama, muutama kysymys erityisistä maista. E, e, e, Indonesia, Brasil, Brasil, Brasilia tulee mukaan siinä tam, syyskuun lopulla Indonesia siis samoin Brasilia ja, ja, tuonnepana siis G20-maat yleisesti ottaen tulevat ponnistelemaan täyttääkseen lokakuun takarajan niin, että, että heidän voidaan ottaa mukaan ensimmäinen marraskuuta – laadittamaan, päivitettävään raporttiin. Äh, Intia on tärkeä markkina, Kiinasta ei kysty mitään, mutta e, e, Kiina on oman kansallisen panostussuunnitelmansa äh, lähettämässä tässä ihan lähiviikkoina. Intia on eri, hyvin erilainen maa kuin Kiina, mitä on korostettava ja mikä tekee sitä mielenkiintoisen mm, katsotaan sitten, missä pääministerin sydän todellakin on. Hän on pyytänyt tällaista aurinko, aurinkohuippukokousta, jossa hän aikoo pyrkiä lanseeraamaan kysynnän, kysyntää aurinkoenergiaa kehittävien maiden tuotteille. <clears throat> Siinä päivän tasaajan kahta puolta Eli tässä otetaan tällainen teknologinen lähtökohta, toisin kuin muut, muut maat, jotka ottavat lähinnä, niin lähtevät politiikan kautta. Intia lähestyy ongelmaa kehittyvän teknologian kautta. Toki tietysti tässä tulevat kysymykseen sitten nämä tekijän oikeuskysymykset niin ikään, koska he tätä teknologiaa pitkälle kehittävät. Toivottavasti tämä sitten saa vastakaikua. EU-Kanadaan en puutu, kun se ei, kun se ei kuulu tähän, tähän, tähän mm, meidän toimenkuvaamme. Jotain täytyy jättää nyt pureksimattakin. Tämä on yksi asia. Lentoliikenne, merenkulkuliikenne, tämä tämä koko rakennelma on rakennettu tällainen kansallisten päästöjen nojaan, eikä näin sitten nimenomaan juuri merenkulun ja, ja ilmailun päästöt siihen sitten eivät sisälly. Olemme kuitenkin ihan yhtä mieltä kanssanne siinä, että pyritään pääsemään vähän eri raiteille kuin tähän asti, eli pyritään vähän tasaamaan näitä päästöjä sekä niin kuin tiedämme, eivät lyhyellä aikavälillä äh, ainakaan ennen Pariisia äh, lähde vähentämään päästöjä ollenkaan. Millä tavalla Pariisissa voitaisiin heitä kannustaa päästövähennysten tielle on yksi tapa asiaan suhtautua. Äh, tämä yksi, minkä mainitsin, on tämä juuri tämä teknologia, teknologinen lähestymistapa. Sitten toisaalta biopolttoaineet saadaan sitten tehokkaampaa menovettä merille ja sitten toisaalta muut sitten ovat tällaisia operatiivisia, operatiivista tehokkuutta ja sen parantamista. Se on ihan tietysti hyvä, hyvä askel se, mutta sitten seuraavassa vaiheessa pitää päästä todella päästä vähennyksiinkin. Miten, miten sitten tämä metsäsiirtolaisuus, miten siihen pitäisi suhtautua, jos näin voidaan kutsua pakkomuuttoon eh, suhtautua tämä eh, kertautuu sitten aina eh, moninkertaiseksi, ja tämän meidän pitää tietenkin pyrkiä välttämään sellaiset tilanteet, jossa ihmiset, ihmisellä on syystä tai toisesta pakko lähteä. On jotkut maat ovat nyt ikään kuin sitoutuneet sellaiseen sopimuspuitteistoon, joissa pyritään institutionaalisesti varustautumaan tähän tämän, tämän tyyppiseen muuttoliikkeeseen, mutta joka tapauksessa sitä pitää pyrkiä välttämään kaikin mahdollisin keinoin, kaikin keinoin. Mutta kumminkin on hyvä sitä, sitä jollakin tavalla äh, valmistautua ja pyrkiä lieventämään äh, ja äh, helpottamaan tilannetta sitten näissä, näillä lähtö, lähtöseuduilla, ettei se tästä nyt enää entisestään pahene. Miten sitten näiden kansallisten panostusten eroavaisuudet viiden ja kymmenen vuoden aikajänteellä Jotkut ovat katsoneet vuoteen 2025, toiset vuoteen 2030. En tiedä, miten tästä edetään. No, minun kristallipalloni vihjaisi siihen suuntaan, että että kaikille kaikkien maiden millä tahansa aikajänteellä antamat ehdotukset hyväksytään, koska se siihen pyrkivät, mutta kuitenkin jonkinlainen kokonais, yhteisesti sovittu kokonaistarkastelujakso on sitten yhden, yhdenmukainen kaikkien osalta. Eli jos jätät jonkinnäköisen kehittämissuunnitelman kymmenen vuoden aikajänteellä, niin se voidaan silti tar- ottaa tarkasteluun sitten viiden, viiden vuoden jaksolla. Saattaisi olla, kun minusta tuntuisi, että se olisi nimenomaan se ratkaisu johon tämän tarkastelujakson osalta päädytään. Jos äh, sellaiset maat sitten, jotka ovat äh, suunnitelleet panostuksiaan kymmenen vuoden aikajänteellä, äh, voivat siis aika hyvin päästä sitten mahdollisesti justeeraamaan näitä omia, omia suunnitelmiaan tämän viiden vuoden tarkkailujakson päätteeksi. Tässä on kuitenkin kysymys tällaisesta mahdollistavasta sopimuksesta, eikä niinkään mikään rangaistuksen uhalla solmittavasta. Tokko tällaisia pakotteita sinne kuitenkaan kiveen hakataan. Jossakin muodossa ne tietenkin siellä esiintyvät. Katsotaan nyt sitten, miten tähän, mitä tässä, miltä tämä lopullinen luonnos, sopimusluonnos tulee näyttämään. Mitä sitten tulee tähän eri tasolla tapahtumaan työhön, tulee viittasitte, että äh, poliittiseen toimintaan. Tämähän on niin mielenkiintoista kyllä ensimmäinen kerta vuoden 2009 jälkeen, kun ilmastonsuojelukonferenssi toimii kolmella tasolla, ei enää kahdella teknisellä tasolla, neuvottelujen kanssa poliittisesti suoraan ministerien kanssa yhteistyössä, mutta, mutta on myöskin päämiestaso olemassa. Ja pääsihteeri itse on, ottaa tämän hoitaakseen äh, liittokansleri Merkel, Hollande ja pääministeri Marvel on ottavat sen ikään kuin hoteisiinsa. Teidän tarkoituksena on sitten päästä, e, saada kaikki muutkin valtion päämiehet samaan veneeseen. Koska Pariisin sopimus on tällainen pitkälle, pitkälle ulottuva, ei viiden eikä kymmenen vuoden aikajäntelä, vaan tässä tässä viitoitetaan tietä kymmeniksi vuosiksi, ehkä puoleksi vuosisadaksi eteenpäin, koska sillä on tällä, tämä pitkäjänteisyys ja tällainen todellakin transformistinen luonne, niin sen vuoksi on katsottu olevan hyvä saada myöskin ihan valtion päämiesten tasolta edustusta paikalle. Tässä ensimmäisen kerran muuten tämän koko, koko rumpan historiassa valtionpäämiehet on niin äh, kutsuttu. kutsu, kutsuttu mm, paikalle niin, että todellakin saataisiin sitten äh, ja viestitettäisiin sitä, että johto on korkeimmassa, korkeimmassa kädessä kirjaimesta. Nämä kaikki äh, viestinnän on, on tarkoitus sujua mutkattomasti, mutkattomasti näiden tasojen välillä ja niin sitten jokainen tahollaan sitten korjaa äh, maksimaalisen hyödyn sitten äh, hiilidioksidin äh, päästöpurku jäsenmaissa on jo tällaisia hankkeita äh, vireillä Pariisin sopimuksen purkamisesta. Ei niinkään kansallista panoksista paljonkaan poikkeavia, vaan lähinnä vain tällaisia käytännön lähestymistapoja siitä, millä tavalla hiilidioksidipäästöjä on määrä, määrä vähentää. Ja sillä, siinä on nyt tavallaan kysymys sitten tulevan sopimuksen täytäntöönpanosta. Täytyy kommentoida tätä kehittyvän maan mahdollisuutta ottaa opikseen. Toki näin, mutta näkevät he, myös, näkevät he myöskin sitten tietysti tämän, tämän menestyksen kajastavan, mikä, mikä, mikä siellä väikkyy. Se onkin vaikeaa, koska, koska jokaisella ke, ke, kehittyvällä maalla on velvollisuus, tahto ja velvollisuus suorastaan tarjota sitten jokaiselle kansalaiselleen vauraa ja vaurautta ja hyvin, hyvinvointia. Tietenkin heillä on pyrkimyksiä ja he, totta, kai, he, totta kai johto tähän pyrkyy, mutta tapahtuu sitten, toteutuu hyvin eri tavalla. Siksi haastetta tässä tosiaan on, mistä pääsenkin rahaan finansseihin. Kuulin termin, että piiloutua selonteon taakse. Tämä voidaan tulkita monellakin tavalla. Minusta OECDn raportti selonteko on oleva aika hyödyllinen, koska se viitoittaa ikään kuin pelikentän reunat meille niin, että todellakin sitten tämä meidän organisaatiomme on äh, päässyt äh, näin pitkälle, kun on päässyt tämän, tämän, tähän vuoteen asti, paitsi että OECD sitten ulottuu 2013-2014 äh, perusteella vedetty nämä yhteenverot. Se on tärkeää siis tietää, missä, missä menemme sekä julkisen että yksityisen rahoituksen kanssa. Mutta sitten herää iso kysymys, entä sitten? Eli entä sitten? kenen, kenenkään ei ole syytä unohtaa, että 100 miljardia vuoteen 2020 mennessä tarvitaan. Siellä ei olla vielä siinä olla lähelläkään vielä sitä 450 miljardissa enintään. Mutta oletus, odotus, odotukset ovat korkealla siltä osin, että Pariisi sitten tosiaan voi vähän viitoittaa tietämme, saada näitä virstanpylväitä ripotelluksi matkan varrelle niin, että, että tosiaan pääsemme siihen 100 miljardiin. Mitä 2016, 17, 18 vuosille on kohtuullista, minkälaista mink odottaa. Eh, ei se nyt ihan tuulesta temattu ole, koska tällaisia eh, rahoitusvirtoja on jo olemassa ja, ja eh, virtaavat. Ja koko ajan tämä aihepiiri, ala tulee kiinnostavammaksi ja kiinnostavammaksi. <clears throat> Mutta kuten sanottu, että nämä virstanpylväät matkalla kohti että 100 miljardia vuoteen 2020 mennessä ovat tärkeitä. Ja millä tavalla se sitten saamme ympättyä mukaan tähän kokonaiskuvioon, se on hankala hankala tietenkin, koska tietoa tihkuu toisaalta ja toisaalta tulvii, on kaikkea Äh, hankala sitten pyrkiä telakoimaan äh, siellä itse tähän sopimukseen kiinni. Ja, ja, ja, ja millä tavalla sitten siitä tulee tällaisen taloudellisen tiedonkin äh, koonti allas. Minulla ei ole mitään konkreettista vastausta toisaalta vielä siihen, mutta siinä meillä onkin haastetta niin, että millä tavalla voimme sitten valmistella tällaista poliittisesti ja taloudellisesti äh, kelvollisen telakan äh, tällä kaikella tiellä. Niin, ja, niin, ja niin. niin. Mitä se, miltä EU näyttää muiden silmissä? Miten se nähdään? Selvästikin äh, kunnianhimonsa ykkösenä itse tällaisessa vastuunkannossa ja yleisessä toimeliaisuudessa ja tomeruudessa. Eli meidän toimiamme arvostetaan, pidetään hyvinkin suuressa arvossa, erityisesti juuri tuolla kehitysmaiden leirissä, koska on nähty se rooli, mikä, mikä EUlla on. EU niin vetää, ei niinkään työnnä, niin kuin monet muut. Mutta tämä EUn vetovoima ja vetoteho on arvostettua ulkopuolisten silmissä tietysti äh, kehitysmaissa äh, lisääkin olisi tervetullutta, mutta, mutta tämä on kuitenkin aika äh, hyödyllinen roolimalli ollut jo toistaiseksi, koska on aika hyvin on kyetty sitten tämä PK, PKT irrottamaan tästä kasvihuonekasvupäästöistä. Mm Eli se on hyvin hyödyllinen eh, ja vetovoima meillä. Kiitokset. Sitten toinen kierros kysymyksiä. Kollegat pyydän, että pidätte kiinni puheajasta yksi minuutti. Täällä on 18 puheenvuoropyyntöä eri jäseniltä tullut. Ensimmäisenä Ivo Belet. Thanks very much, uh, Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kolme kysymystä, Rouva Fikeris. Viittasitte Euroopan unionin roolimallinnan, Matias Grottakin mainitsin, ETS-järjestelmän, joka on yksi roolimalleja myös Euroopassa. Me olemme säästäneet, pelastaneet ETSn katastrofilta vakaa markkinavarausvarannolla. Miten tätä voitaisiin laajentaa koskemaan muita mantereita? Mikä olisi sen rooli Pariisissa vai onko sillä mitään roolia? Sitten rahoitustukia viittasitte Intiaan, teknologian siirto niin edelleen, se on ihan hyvä, mutta hyvä teknologian tuki, rahoitustukiin näkyy teknologisena siirtona. Ja sitten toiseksi tärkeä kysymys, joka liittyy ICAOon, koska ei nyt ole odotettavissa kovin nopeasti niitä sopimusta. Miten sitten voi no, kansainväliset lennot huomioon? Minä lennän Strasburgiin ja maksan 10 euroa tukeakseni, tätä. Onko tämä jotenkin idealistista vai esillä yhtenä mahdollisuutena Pariisissa? Thank you very much. Now... Kiitoksia. Sitten Gilles Parnion. Myönnettä. Kiitoksia pääsihteeri ensinnäkin teidän tänne tulostanne ja laadukkaista vastauksistanne, joita olette jo antanut, antanut ensimmäisellä kysymyskierroksella. Olen itse esittelijänä Euroopan parlamentissa COP21. Sen nimi on kohti uutta kansainvälistä sopimusta ilmastosta, ilmastosta Pariisissa muutamalla sanalla yritän nyt selittää teille tässä suuret linjat ja näyttää teille, että täällä Euroopan parlamentissa me haluamme toimia juuri tämän mallin kunnianhimon vaatimalla tavalla, josta te puhuitte. Ja mietinnön yhteydessä olemme keskustelemassa sitoumuksista eri ryhmien, poliittisen ryhmien kesken ja olemme sitä mieltä, että EUn täytyy vähentää ainakin 40 prosenttia kasvihuonekaasuja vuoteen 40 saada 30 prosentin uusiutuvan energian käyttö, vähentää energiankulutusta ja pyrkiä energiatehokkuuteen, joka on 40 prosentista meidän mietinnössämme. Haluamme poistaa kokonaan vuoteen 50 mennessä, 50 mennessä maailmassa ja me ehdotamme, että viiden vuoden aikana voitaisiin arvioida useammin tilannetta ja voitaisiin sitä aina muuttaa toimintaa, jolla pyritään muuttamaan tätä ilmastonmuutoksen suuntaa. Ja sitten vielä rahoituksesta. Ilmastokysymyksähän on ihan kulmakivi siinä, saadaanko aikaan sopimusta parissa vai ei marraskuun lopussa. Joulukuun alussa haluaisin, että kertoisitte hiukan enemmän vielä mahdollisista innovointimahdollisuuksista, minkälaisia rahoituskeinoja on käytössä, saataisiin tämä 100 miljardia kokoon vuoteen 2020 mennessä. Kiitoksia kovasti. Herra Duncan. Very much. Uh... Kiitoksia kovasti. Täällä keskellä oli Rova Figueres. Kiitos, että tulitte. Varmasti tiedätte Australian kehityskulusta eilisiltana aika odottamatonta Hallitus voi muuttua niin nopeasti ja varsinkin politiikkaa voi muuttua myös jatkossa. Muistutus myös siitä, mitä myönteistä voi syntyä siitä ilmastonmuutoksen kannalta, mutta mitä kielteistä sitten jatkossa voi olla tulos, kun ajatellaan nykyisiä velvoitteita, niin kun hallituksetkin muuttuvat, ehkä velvoitteetkin mutta ehkä voitte kommentoida vähän tätä kasaamislähestymistapaa. Sitten toiseksi Kiinan tilanne. Jos ajatellaan 2030 tavoitteita, niin todellakin tässä on aika yllättävää ehkä tulossa. Katsotaan ehkä Kiinan korkeampaakin tavoitetasoa. Thank you. Kiitos. Nils Turvals. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kaikissa ilmastonmuutoskeskusteluissa – on kaksi lähestymistapaa. Ensinnäkin se, missä yritetään patistaa jäsenmaat jotain tekemään, ja toinen lähestymistapa on se, kun pyritään ymmärtämään, että miten tämä merkitsee per capita. Suomessahan on vaikka 5 miljoonaa asukasta ja, ja maailmassa viisi, toisaalla sitten jossain alueella 5 miljardia eli toimenpiteiden äh, merkitys ympäristölle äh, vaihtelee maasta riippuen. Minä en itse pidä tästä yhden koon mallista periaatteessa, mutta, mutta, mutta toivottavasti sitten kun äh, tämä, tämäkin on yhteinen tämä tunne, kun syntymäpäivätkin juhlitaan yhdessä. Edustaja Eek. Danke, Frau Figueres, dass Sie hierher gekommen sind. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, Frau Figueres, että olette paikalla. Ihailen teidän ää, toivekkuuttanne niin tyyliä ajatella vaikka tätä hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet ja toisaalta ilmaston lämpenemisen nouseminen kahdella asteella 2050 mennessä. <clears throat> Ja nimenomaan kasvust, kasvun uralla pysyminen e- e- kriisin aikoina. Sitten ihan toinen ongelma, johon usein olen viitannut. Meillä on 300 miljoonaa tonnia lihaa tuotetaan alueessa 2050 mennessä se on kaksinkertaistumassa. Mitähän tämä elintarvikejärjestö sitten ajaa, ajaa, ajaa takaa. Mitä, mitä tällä on, on tulossa neuvottelussa, tuleeko, unohdetaanko koko lihan, lihan tuotanto ihan vaan siitä syystä, että liha maistuu hyvällä vai millä tavalla? Tuleeko nyt kenties ihmiset etulinjaan? voi. Sitten edustaja Jäävuoro. Mr. Chair, the first, um, we... puheenjohtaja, ihan muutama kysymys. Olemme lukeneet, että nämä kansalliset panokset eivät saavuta helposti tätä kahden asteen tavoitetta. Entä sitten tämä pyrkimystaso Pariisin huippukokous jälkeen? Te mainitsitte tämän ratcheting-ilmiön, mutta tämä räikkä tavallaan ei auta meitä nopeuttamaan toimintaamme ja minkälaisia suunnitelmia on todellakin päästä lähemmäs näitä tavoitteita. Toinen kysymys koskee ihmisoikeuksia. Miten voidaan varmistaa, että parisopimus edistää ja suojelee ihmisoikeuksia ja kattaa alkuperäisväestön paikallisyhteisöjen oikeudet. Sitten kolmas kysymys liittyy ilmastonneuvotteluun neuvotteluihin. Ne eivät ole mikään erillinen toimi, erillisen toimi. Jatkuvasti neuvotellaan kestävästä kehityksestä YK yhteydessä. Miten voitte varmistaa, äh, että nämä eri tavoitteet ja pyrkimykset sujuvat harmonissa ja miten ilmastonmuutoksia muut voivat auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme kestävällä tavalla. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Rova Evi. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan, niin täällä olen. Minäkin haluaisin esittää kysymyksen ETSstä, mutta toisin kuin Bellet, vähän toisesta näkökulmasta. Kun ajatellaan, kuinka paljon toiveita nyt on, niin että huomioidaan taloudelliset pyrkimykset ja sovita ne yhteen ympäristötavoitteiden kanssa, niin voi olla, että ehkä näin voitaisiin ETS järjestää laajalta kansainvälisestikin, mutta meidän mielestämme ETS Euroopassa on osoittautunut kovin tehottomaksi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Neljä kertaa on tarkistettu sääntelyä, eikä se ole toiminut päästöjä leikattaessa, varsinkin se on rangaistanut eurooppalaista tuotantoa, teollisuutta, sitä jopa siellä on petoksia ja spekulointia rinnalla ollut. Siitä on paljon kyllä näyttöä löydettävissä. Esimerkiksi erilaiset syyttäjät ovat sitä tarjonneet muun muassa Milanossa. Haluaisin kysyä, kysyä teiltä, kun ajatellaan meidän epäonnekasta kokemustamme, niin mitä järkeä olisi laita ETS kansainväliselle tasolle? Ehkä meidän pitäisi olla ureampia suunnaten kohti uusia malleja, että voitaisiin tuotteissa myös hiilen osuutta verottaa ja näin omaksua kokonaan toinen lähestymistapa. Kiitoksia, Rouva Dalli. Thank you, Chair. Um, thank you, Miss... Uh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitos eh, Rouva Figueres eh, siitä, että olette täällä paikalla. Oli mielenkiintoista kuulla ja myönteistä kuulla että, että EUta pidetään johtajana tässä vastuunkannossa. Ja tietysti muutama huolenaihekin on, eli täällä unionin sisälläkin Euroopan unionissa ydinvoimaloita jatkuvasti rakennetaan, niin osuus kokonaispäästöistä on jo 10 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Eli 19 on eri vaiheessa valmistumista tai rakennusta. <clears throat> Niillä on 40 vuoden e- elinjään odote. On annettu myöskin avustuksia, avustuksia myöskin tuonne meren takaisin alueen rakennettaviin hiilivoimaloihin, joiden osuus päästöistä on 30 prosenttia. Ei, tämähän on maailmanlaajuinen kysymys, jos, jos mikä. Eli maat eivät voi toisaalta viedä saasteita ulkomaille, kun sitten tekevät tällaisia sisäpoliittisia ratkaisuja. Millä tavalla tämä on otettu huomioon näissä neuvotteluissa? Thank you. Kiitos. Rova Wisniewska. Dziękuję bardzo Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa pääsihteeri, valiokunta varmasti pian tulee sopimaan siitä, että EU pitäisi vähentää päästöjä 40 prosentilla vuoteen 30 mennessä, jotta voidaan alkaa neuvottelut Pariisissa myönteisellä tiedä kohta, Mitä globaaleja vaikutusta tästä olisi, koska nyt pää, päästönaiheuttajat ovat sitoutuneet eri kysymyksiin. Ajatellaan pääsaastetta, kuten Intia, USA, Kiinaa. Jos me EU-ssa todellakin teemme nämä, vaikuttaako se konkreettisella tavalla maailmanlaajuisiin päästöihin, jos muut suuret päästöjen aiheutat eivät seuraa esimerkkiä. Ja voiko odottaa, että tämän vuoden loppuun mennessä saadaan aikaan vertailtavia sitoumuksia näiltä muilta suurilta toimijoilta ja saastuttajilta? Thank you. Kiitos. Herra Federley. Mr. Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos Rova Figueres erinomaisista kommenteista ja selkeistä näkemyksistä siitä, miten neuvotteluja pitäisi viedä eteenpäin. Kun nyt ruotsalainen olen, niin vaikkakin Eurooppa on johtoasemassa, niin sanoisin, että Ruotsi on jopa Euroopassa kärkiasemassa. Kun olemme pyrkineet tarkastelemaan taloutta, niin siellä on ajatus myös siitä, mitkä ovat kustannukset, jos emme mitään tee. Mitä se tarkoittaa kansanterveydelle, julkiselle rahoitukselle, myös kun ajatellaan maan käyttöä maatalouteen tai muuhun. Eli jotta saadaan selkeä ja oikea käsitys siitä, mistä on kyse. Meidän pitäisi miettiä ylipäätään, mitä tapahtuu globaalisti, mutta myös alueellisesti ja kansallisesti sen takamiseksi, että kun ajatellaan rahaa määriä, niin täytyy investoida ne oikein. Kaikki eivät osaa investoida oikein, puhut vain kustannuksista, kuluista, eivätkä muutoksista investoinneissa. 80-luvun puolessa Ruotsi hiilidioksidipäästöjen ja BKT-kasvun kytköksen leikkasi ja BKT on nopeammin kasvanut kuin keskimäärin Euroopassa. Meillä on yksi vahvimpia kasvulukuja maailmalla, vaikka me olemme päästöjä vähentäneet kaiken eniten. Totta kai petraamisen varaa edelleen Ruotsissakin on, mutta me katsomme uusia innovaatioita, uusia työpaikkoja, uusia aloja, yrityksiä on syntynyt. Haluaisin tätä nähtäväksi enemmän jatkokeskustelussa, jos ei mietitä kustannuksia erikseen ja niitä uusia yrityksiä, työpaikkoja, joita syntyy, niin, niin emme asianmukaisesti etene neuvottelussa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Rova Torres. Bueno, gracias. En primer... Kiitoksia. Ensinnäkin tulitte tänne paikalle. Haluaisin korostaa yhtä seikkaa josta varmasti on paljon puhuttukin. Kun puhutaan ilmastonvastaisesta toimista, pitää puhua myös tuotantomallin muutoksesta. Uskomme, että on kiireistä muuttaa täysin toimintaa tässä mielessä. Voidaan muuttaa kaupunkiliikenteen näin vähentää energiakulutusta ja pitää panostaa erityisesti uusiutuvan energian vakavissaan. Ja erityisesti pitää korostaa äh, verkostojen demokraattisuutta ja pitää tunnustaa eh, energian universaalisuus ja pitäisi poistaa energiaköyhyys ja vaikuttaa yli 10 prosenttiin eurooppalaisista. Pääsy ilmastonmuutokselle on fossiiliset polttoaineet ja me emme halua olla osasyyllisiä siinä, että planeetta vain näin villä tavalla lämpenee. Emme myöskään pidä hyvänä tällaista kiinteistökauppaa ähm, äh, päästökauppaa, sieltä, kun meillä on eniten raha on oikeus saastuttaa enemmän kuin muilla. Ja tässä, mitä tulee ylittäen terveyden ja muun, elitti vain rikastuu, me kun taistelemme ilmastoa vastaan, niin se tarkoittaa, että on rohkea, on poliittista tahtoa ja aloittaa sellaisia politiikkoja, jotka kehittävät vastuullista taloudellista ja ottaen huomioon planeetan ja kansalaiset. Pitäisi ottaa huomioon nämä tavoitteet. Me tulemme esittämään tämän tyyppisiä kannanottoja jatkossa. Thank you very much. Kiitos. Rova Auken. Kiitoksia kovasti erittäin hyvästä alustuksesta. Olen kuullut kyllä teidän mainitsen ennenkin, mutta olen todella iloinen, että te myös vastasitte näitä hyviä tarinoita. Me tarvitsemme sitä, meidän täytyy olla realistisia viestinnässämme. Monet poliitikot käsittelevät tätä ikään kuin luonto olisi jo neuvottelukumppani – ikään kuin me annamme tätä ja luonto antaa tätä. Meidän täytyy olla realistisia, kun arvioimme asioita. Joskus minä toivoisin, että poliitikot ja johtajat olisivat yhtä selkeäsanaisia kuin Pentagon ja NATO ylipäätään, tietäen mitä konflikteja, sotia, pakolaisia on, ellei me nyt toimi nopeasti. Minä kysyisin teiltä, voisitteko nyt taata meille, että ei ole pelkästään tätä myönteistä, mitä me olemme saaneet Euroopasta, mutta että myös voi sitten arvioida sitä, kuinka paljon kielteisiä päästöjä pääsee läpi. Ajatellaan hiilen varastointia, niin että saadaan realistinen kuva. Meidän täytyy raportoida näistäkin asioista, paitsi että myönteisestä kerrotaan, jotta saadaan totuudenmukainen kuva ja kaikki toimii realismin pohjalta. Thank you. Kiitoksia. Joo Lainen seuraavaksi. Yeah, uh, thank you, Chairman. First... Eh, kiitos puheenjohtaja. Eh, Kristina Figueres eh, oh, aina yhtä tervetullut tähän valiokuntaan. Olet tavanneet seitsemän kertaa aina olemme todenneet, että tässä on myönteitä. Nyt on vähän draamaa mukana pelissä. Minä totesin, että ehkä, ehkä. Minä olin tässä jo Minulla, äh, minulla on tämä äh, champagne, champagne, champagne jäissä edelleen. Oletko varanneet hotellin lau, äh, lauantaista sunnuntaihin vai pidempään? toivotaan, eh, toivotaan että eh, on, on aihetta juhlaan. Champagnepullo on siellä odottamassa, kuten luvattu. Eh, kuten todettu, halutaan ilmasta neutraaliksi päästä tässä tämän vuosi tuhannen loppuun mennessä. 2100 on vähän kaukana, mutta voisiko 2050 olla hyvä tavoite. Sinne olisi jo 60 prosentin vähennys mahdollista. Onko 2050 millään tavoin konkreettinen mm, aikamäärä minkään sopimuskohtien osalta? Tämä 2020 välinen aika on aika hankala sitoutua äh, valtiovarainministeriön. Onko mitä, mitään siinä välissä vai tällaista yksityistä rahaa mahdollisesti saada sitten 2020 mennessä? Thank you very much. And now... Kiitoksia kovasti. Sitten se dance. Thank you, Chair. And, uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Ruofi että tulitte tänne tänään. Minulla on ollut ilo nähdä nyt, miten sitoutunut te olitte jo limassa, kuinka paljon olette uurastanut ja olette tarttunut, siellä tarttunut jo vähän valtavan tehtävän ja, ja nyt on nähtävissä, että tahti jatkuu. Kiitos, että tulitte tänne selittämään meille tarkemmin seuraavista vaiheista. Ymmärrän kyllä ihan hyvin myös se, mitä täytyy noudattaa myös yhdessä järjestelmä, joka enemmänkin rohkaisee kuin tuputtaa sopimusta jäsenvaltiotasolla ja kansainvälisellä tasolla. Se on ihan järkevää, mutta jos ajatellaan eri maita, eri kansakuntia, niin siellä on erilaisia järjestelmiä, miten ruohonjuuritason järjestöt ja kampanjoivat voivat panna vastuuseen päättäjät, jos ajatellaan tärkeimpiä velvoitteita, ihmisoikeudet, Kankunin sopimus 2020, niin voitaisiinko jotain vielä tehdä, kun ajatellaan nykyisiä välineitä, joita nyt toteutetaan, puhtaan kehityksen mekanismi, ERVD, kansalliset hillitsemistoimet ja niin edelleen, niin onko siellä jotain, joiden avulla ruohonjuuritasoon kansalaisjärjestöt voivat panna hallitukset vastuuseen ja ajaa asioita. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi Rova Varunts. Gracias, presidente. Kiitos. Täällä olen tervetuloa Rova Figueres. Minä haluaisin teiltä enemmän tietoa konkreettisemmin niistä kohdista, jotka mainitsitte alustuksessannekin jo. Totesit, että Rahoitustuki on avainasemassa kehittyville maille. Euroopan unionin niin käsittääkseni pitäisi vielä enemmän saada aikaan kehitysyhteistyössä, ulkopolitiikassaan ylipäätään, huomioida myös nämä ajatukset, enemmän solidaarisuutta, oikeudenmukaisuutta, johdonmukaisuutta, ennen kaikkea johdonmukaisuutta, kun ajatellaan joitakin jäsenvaltioita, siis investointi uusiutuviin sen sijaan, että ne olisivat lisääntyneet, kuten te peräänkuulutitte, päinvastoin ovat laskua päinmenossa. Ja haluaisin tietää, miten tämä nyt on kehittymässä konkreettisesti, mitä konkreettisia odotuksia voisi olla. Ja sitten kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, muiden kuin valtioiden rooli on erittäin tärkeä, mitä tekin totesitte, mutta haluaisin kuulla, oletteko te tyytyväinen siihen rooliin, joka näille on annettu. Oletteko sitä mieltä, että ehkä niillä voisi olla vielä vahvempi rooli päätöksenteossakin kaikissa vaiheissa tässä prosessissa, jotta saadaan aikaan Pariisin kantalainen sopimus, joka olisi tavoitetasolta mahdollisimman korkea. Next. Kiitos. Öö, herra Brennan seuraavaksi. Um, kiitos puheenjohtaja. Hauska nähdä teidät täällä. Metsätaloutta ei ole vielä kukaan maininnut <clears throat> pohjoisessa ja etelässä tämä metsät, jotka näitä hiilivaroja suorattavat, on erittäin tärkeä. 20 prosenttia jopa pohjoisessa uudistuu tuolla metsissä. Me olemme tässä mahdollista metsä, metsän hoidon kasvattami, osuuden kasvattamista metsätalouden kasvattamista pohtineet, niin että, että, että puutavaraa voitaisiin käyttää enemmän rakentamiseen ja sitten se lisäisi metsän hyötykäyttöä ja sitä kautta sitten vähentäisi päästöjä. Tietenkin sitten pyrkiä estämään maita hakkaamasta metsiä, niin kuin vaikka Norja on käytännössä maksanut perulle käteistä rahaa siitä, että pidättyvät sademetsänsä hakkuista voitaisiin, voitaisiin sitten kenties harkita tällaisia rahallisia korvauksia siitä, että metsä ei hakata. And our last colleague. Kiitokset viimeisenä, Rova Kalemba. Okay, as I'm eager to hear your answers, I donate my... Otan innolla vastauksia, niin ja jätänkin tämän kysymys aikani teille, että ehditte vastata kaikkiin yhteen tästä kysymykseen. Thank you very much and now... Kiitoksia. Sitten tärkeä osa tätä keskustelua. Rova Figera voi vastata kaikkiin näihin kiintoisiin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Sure, quite how to do this in 11... Niin, miten tämä nyt onnistuu Onko aina tällainen grillaus täällä meneillään, kun vieraita tulee? Todella kurinaista toimintaa kyllä. Katsotaanpa, mistä aloitan. Aloitanpa koko joukosta kysymyksiä, jotka liittyvät rahoitukseen. Varmastikin on tällainen globaali etsintä meneillään, sitä innovatiivisia välineitä, joiden tarkoituksena olisi poistaa riskejä sijoituksilta Toisin sanoen, miten voidaan käyttää yhä väheneviä julkisia varoja yksityisen sektorin riskialttiisiin investointeihin uusissa kysymyksissä. Ja todellakin sekä hallitukset, mutta myös moni kehityspankit miettivät, miten tässä pitäisi toimia. Yksi kysymys, jota on mietitty, koska minulta tässä kysyttiin innovatiivisesta ajattelusta, nimittäin itse asiassa kaikki monenkeskisen kehityksen pankit istuvat 500 miljoonan dollarin pääoman päällä, jotka ovat keränneet toimintansa aikana ja nyt alkavat miettiä, miten voisivat käyttää tätä pääomaa, jotta voidaan laajentaa edullisin ehdoin lainanantoa maille, jotka ovat kiinnostuneita toimista, jotka liittyvät ilmasto- ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja muuhun. Tätä ei ole koskaan aikaisemmin tehty. Tietysti että ainoa se on myös vihreitä joukko velkakirjoja ja muita erilaisia rahoitusvälineitä, mutta varsin paljon nyt etsitään todellakin kunnollista asemuksen rahoitusta. Tämä kattaa myös, liittyy myös metsätalouteen. Metsätalous, ra, metsän rahoitus on todellakin agendalla esillä ja mistä jo tässä asiassa on sovittukin on, näkyy tässä esimerkiksi Norjasta, mutta ei koske vain no-, Norjaa ja Perua, mutta äh, metsän rahoitus tulee liittymään performansseihin. Näitä et maksuja ei etukäteen anneta, vaan maksetaan tuloksista, siis rahoitus perustuu tuloksiin, ja tämä todennäköisesti onkin varsin hyvä idea, erityisesti metsätaloudessa, koska mehän tiedämme, että tämä on varsin monimutkainen alue, mutta sellainen alue kuitenkin, joka on varsin kriittinen niin etelälle kuin pohjoisellekin, joten jos jotain, niin tämä on juuri sellainen alue, jolla on eniten e- edistetty globaalissa ymmärryksessä, miten tällainen operaatio voi toimia ja edetä ja miten rahoitus järjestetään, joten tästä on todellakin kuultu paljon hyviä uutisia. Ei niinkään hyviä uutisia vuoden 2020 rahoituksesta, tai siis 2020 jälkeisestä rahoituksesta, joten mitä EU sitten voitaisiin ehdottaa tästä, koska tällä hetkellä todellakin mietitään, miten päästään konkreettiselle tielle ja saadaan aikaa tämä 50 100 miljardia vuoteen 2020 mennessä, mutta vuoden 20 jälkeinen rahoitus ei ole saanut sitä huomiota, mitä ansaitsisi, joten mikä tahansa tuki tämän suhteen on tervetullutta, koska kuten te tiedätte, voimme päästä 200 vuoden 20 jälkeen sen jälkeen lopettaa. Se ei riitä, vaan pitää jatkaa se toimintaa. Arvostaisin tässä kovasti teidän tukeanne. Sitten kansalliset panokset. Niin, kansalliset panokset – jatkossakin ovat esillä, niitä täytäntöpaneella luotan siihen täysin, että niitä tullaan vielä lisäämään Yksinkertaisesti syystä. Ne edustavat kansallisia etuja. Kukaan ei pakota mitään maata äh, panemaan mitään omiin panoksinsa, mikä ei ole oman edun mukaista. Kuten me tiedämme, mitään vahvempaa moottoria ei ole kuin kansallinen itsekkyys, joten tämän takia nämä kansalliset panokset varmasti tullaan myös täytäntöön panemaan, koska Nämä asiat nähdään kansallista e- intressistä, tietysti ne vaikuttavat myös globaalilla tavalla hyvin, mutta ne ovat kansallisia etukysymyksiä ja ne käyvät päällekkäisin kansallisten etujen, kansallisten olosuhteiden ja globaalin pyrkimyksen kanssa. Tämä on tämä hieno asia, että siksi tämä asia etenee. Olen täysin samaa mieltä herransmiehen kanssa, joka sanoi, että olette allerginen yhdelle, yhdelle kuolemalle sopia kaikilla. Tällaista ei ole. Ketään ei pakoteta yhteen muottiin tapaan toimia. Jouston määrä, joustovara, jota on saatu Pariisin sopimukseen, on samanaikaisesti sen vahvuus ja myös sen heikkous. Ja kurinalaisuus, kun raportoidaan ja todennetaan, sen pitää tavallaan sitten korvata tästä suuresta korvata tätä suurta joustoa, jota on varattu osallistuville maille Pariisin sopimuksen yhteydessä. Hiili ja Kiina, kyllä, 2030 huippupäästöt, mutta 2020 on hiilen huippuvuosi. Se on todellakin vaikuttava. Jos olette kysyneet vain vuosi sitten, pystyt, aikooko Kiina esittää päivämäärää tälle hiilihuipulle että no eipä kyllä ihan pian, mutta nyt he ovat jo ilmoittaneet, että hiilen huippukäyttö on siis vuosina 2020 ja viime vuoden tiedot jo nyt osoittavat, että Kiinan hiilen kulutus on jo laskenut. Jälleen tässäkin on äh, kansallinen kansantalouteen liittyvä etu, joten Jumala suojelkoon kansallisia etuja tällaisissa kysymyksissä. Sitten lihasta olen pahoillani. liha ei tule olemaan tässä mukana ymmärtäkään tämä sopimus. Tässä on kyse valtavasta rakennusta, joka on saatu aikaan. Sitä on rakennettu, e- rakennetaan tuleviksi vuosikymmeneksi, joten tässä sopimuksessa ei edes energian kohdalla, joka kuitenkin liittyy parisopimuksen ydinkysymyksiin, ei se ole mitään, mitään teknologisia lausakkeita, eikä myöskään mitään viittauksia lihan. Ikävä kyllä, tämä itse kasvissyöjänä tässä taistelussa meidän pitää yhdistää voimamme jatkossakin ponnistella alhaalta ylöspäin vaan. Sitten kolme kysymystä. Niin, sinulta. Mistä on siihen tupsahdit? Niin tämä ratcheting. Well, ratcheting is a moving target. Päätään eteneminen. Juuri tämän takia tämä loppupäivämäärä on niin tärkeä, koska jotta voidaan saada tällainen portaittaisuus mukaan. Siis tarvitaan tämä lopullinen päämäärä, ja me olemme aivan selvästi puhuneet tämän tarpeesta. Me olemme saaneet nyt hiukan poliittista vauhtia asioihin, mutta tässä on kyllä kovasti tukea. Jos on yksi sellainen asia, jota tässä korostaisin, joka on ratkaisevan tärkeä, on, että päästään tähän loppupäämäärään vuosien loppupuolella. Siksi meidän pitää saada aikaan ilmastoneutraaliksi pitää ottaa mukaan kunnolla Pariisin sopimuksen. Te kaikki tiedämme, miten tänne tulokseen päästään. Ihmisoikeudet, teillä oli tällainen pääasioiden lista, koska ihmisoikeudet, sukupuoli, politiikka, tasa-arvopolitiikka, oikeudenmukainen työvoiman muuttuminen, tulevat sukupolvet. Kaikki nämä kysymykset liittyvät tähän suureen kuvaan ohjaavin valoin. Siitä ei ole mitään erityisen tarkkaa mainintaa, mutta koko sopimusta johtaa tavallaan juuri nämä isot periaatteet mukaan lukien ihmisoikeudet. Ja miten me koordinoimme with the final, um, with the final... STG-kysymysten kanssa aivan erityisesti, että tulee ilmastoon, mutta myös energiakysymyksiin ja ilmastoon metsäpolitiikkaan, jotka ilmastoon, me haluamme, että nämä toimisivat toisensa kanssa ja vahvistaisivat toistensa tavoitteita. Sitten rahoitus- ja hiilivoimalat. Varmasti tiedättekin sen seikan, että yhä enemmän pankkeja, liikepankkeja varsinkin mon, monitasoisen kehityksen pankkeja, maita, joilla on kahdenkeskistä tukea. Ne kaikki vetäytyvät pois hiilen rahoittamista paitsi lieventävissä asianhaaroissa. Ja tällainen trendi on näkynyt viimeisen puolitoista vuoden aikana. Tervetullut trendi, koska kaksi kolmasosaa fossiilista polttoaineista ne täytyy saada pysymään maassa. Tämä oli, on varmasti epäreilua sanoa, että muut isot saastot eivät seuraa esimerkkejä. Kyllä on erittäin tärkeää, että EU johtaa edelleen, mutta meillä on 62 maata, jotka ovat jo esitelleet kansalliset panoksensa ja tavoitteensa ja kaikki tämä on julkista tietoa ja voitte nähdäkin, että on monia saastutuvia täällä joukossa, jotka kyllä seuraavat esimerkkiä ja tekevät oman osuutensa vaikuttaakseen ratkaisun löytyyn. Olen kovasti samaa mieltä siitä, mitä ruotsalainen edustaja sanoi siitä, että käyttäisiin tilaisuutta narratiivinen. Viljan pitkään olemme käyttäneet kustannuksia ja paniikkia ilmastonmuutoksen kertomuksessamme ja olemme valtavasti ponnistelleet muuttaaksemme tätä kertomusta myönteisempään suuntaan ja ymmärtääksemme, että valtava tilaisuus tässä myös on, ajatellen monia eri asioita, mukaan lukien energianiukkuus, energiaköyhyys johon voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen kautta. Kollegat pyytäisin, tiedän toki, että äänestäminen lähenee lähenevistään ja enemmän tulee tänne väkeä, mutta pyytäisin, että olisitte vaiti. Tässä on vielä vastauksia tulossa mielenkiintoisia kysymyksiä varmasti. Me olemme kovasti kiinnostuneita kuuntelemaan niitä. Very brief. Um, ihan lyhyesti tässä puhunkin. 2015 tavoitteet. Kyllä, IPCCC on puhunut aivan selvästi vuoden 15 tavoitteista globaalisti. Ne on myös eriytetty kehittyvien ja kehitysmaiden, kehittyneiden kehitysmaiden välillä 2013-2015 tärkeitä lyhyen aikavälin tavoitteita, jotka pidämme mielessä. Tämän lisäksi IPCC täytyy tarkastella myös sitä, mitä Unipon saanut aikaan, kun on erittänyt eh, hiilineutraalisuuden ja ilmastoneutraalisuuden, siis vain jos lasketaan hiilidioksidia eh, tai lasketaan kaikki kaasut, jo, eh, tämä on aivan yhtä tärkeää, että saadaan aikaan neutraalius aikaan vuoteen 2070 mennessä. Siis mitä ilmastoneutraaliuteen vielä pari asiaa, sääntöjen noudattaminen, itse asiassa se on kuulunut tähän tarkistusprosessin käsin. Sitä todella kiihkeästi keskustellaan, mutta tämä asia tulee pitämään hallituksia tilivelvoisena ja antamaan mahdollisuuksia kansalaisjärjestöille valvoa ja seurata tilannetta ja sitä, miten hallitukset toimivat. Ja sitten vielä lopuksi puhuisin kansalaisjärjestöjen roolissa tärkeä rooli. Monet maat eivät kovenkaan avoimia ole tämän suhteen, mutta paljonkin aktiivisuutta on ollut tällä saralla viimeisen puolitoista vuoden aikana ja toivottavasti voimme tavallaan kruunata tämän kehityksen sitten Pariisissa. Thank you very much, Ms. Kiitoksia kovasti, Rova Figueres. Varmasti koko valiokunnan nimissä voimme toivota teille onnea menestystä neuvotteluissa tulevina kuukausina. Haluaisin onnitella teitä myös, että vastaatte kaikkiin kysymyksiin ja vielä aikataulun puitteissa 11 minuutissa se on vaikuttavaa. Kiitos ja lykkyä tyköön. Nyt kahden minuutin tauko ennen kuin toimitamme äänestykset. Kahden minuutin päästä jatkamme äänestysten kanssa. Kiitos. Okay, dear colleagues, we... Hyvät kollegat, aloitetaanpa äänestykset. Ensimmäisenä on työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause tehoaine glyfosaatin hyväksynnän voimassaoloajan pidentäminen. Alderyhmä on pyytänyt puheenvuoroa 20 sekuntia, mutta ei sen enempää. Herra Erbrandi. Mr. Chairman, please allow me. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin korostaa sitä, että ALDE todellakaan ei pidä tämänhetkisestä tilanteesta. Komissio tiesi vuosia, että tämänhetkinen hyväksyntäkausi päättyisi tämän vuoden loppuun mennessä siksi, Viivästystä on varsin vaikea hyväksyä, mutta mikä tahansa päätös siitä, kun käytetään tätä ainetta jatkossa, sen pitäisi perustua tietoihin, joita on saatu tästä samasta viivästyneestä arvosta. Tämä on tällainen äh, pattitilanne. Meidän on nyt pakko antaa komissiolle vielä kuusi kuukautta lisää aikaa, mutta emme todellakaan tule antamaan yhtään enempää aikaa jatkossa. Ja, thank you. Kiitos, herra herra Brandi. Ja nyt GUE-ryhmälläkin on pyyntö, Rova Konechna. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin pyytää, että me toimitamme nimenhuuto äänestyksen tästä. Me emme sitten joudu selittelemään sen jälkeen. Äänestämme puolesta tai vastaan. Monikaan kollega ei ole edes allekirjoittanut, että ehkä haluaa kertoa oman kantansa paremmin. Näin sen voi tehdä, siksi olisi kovin hyödyllistä myös tietää, miten vahvaa tukea on nyt löydettävissä tälle tekstille. Näin kollegat eivät joudu enää jäädä piiloutumaan minnekään. Niin. Tässä tarvitaan neljännesvaliokunnan jäsenistä työjärjestyksen mukaan sen puolesta, että nimenhuutoäänestys toimitetaan. Eli nyt äänestämme koneellisesti siitä, haluatteko nimenhuutoäänestyksen vai ette. Ne, jotka tukevat nimenhuutoäänestyksen toimittamista, äänestäkää jaa. Okay, everybody. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. It's rejected. Oh, 24. Yeah. Yeah, more Enemmän kuin neljännes valiokunnan jäsenistä tuki pyyntöä. Eli me toimitamme äänestyksen glyfosaattiasiasta. Ja nyt sitten itse äänestys. päätöslauselmaesityksestä koneellisesti ja nimenhuutoäänestyksenä siis äänestys alkaa. Everybody has voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. No. Thank you. Kiitos. Sitten seuraava kohta. Liikkuvin työkoneisiin tarkoitettujen polttoainemoottoreiden päästöjen arvot ja tyyppi hyväksyntä. Aloitamme äänestyksen toimittamisen. Ai niin, täällä on vielä yksi ilmoitus. 268 tarkistuksen liittyen. Siellä on äänestysluettelussa pieni virhe kompromissi kolme hyväksyttäisi valiokunnassa ja sitten äänestettäisi 68, mutta se on virhe, vaikka kompromissi kolme hyväksyttäisiinkin, niin meidän täytyy kuitenkin äänestää myös tarkistuksesta 68. No niin, aloitetaan äänestys. Tarkistus 80 Ekkiltä puolesta vastaan tyhjää hylättyä. 81 kielellinen, sitä ei tarvitse äänestyttää. 82 puolesta vastaan tyhjää hylää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Selvä enemmistö äskenkin. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 peruttu. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa Äänestys päättyy. Hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 yhdessä tarkistuksen 91 kanssa puolesta. Ai anteeksi ne raukeavat. Täytyy nyt opetella ensin tämä homma tässä. 93, 94. Kyllä, tämä tästä. Eli 93, 94 yhdessä ne ovat identtiset puolesta vastaan, mas tyhjää, hylätty. 95 puolesta ei se hylätin vastaan, tyhjää, hylätty. Kuusi ja imkon yhdeksän yhdessä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äärisys alkaa. 96. Äärisys päättyy. Hylätty. 97 ja 98 yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 peruttu, 102 puolesta vastaan tyhjään hylätty. Tarkistamme. Äänestys alkaa 102. Päättyy. ah Hyvä. Oli tarkistuttaa. Hyväksytty. Sata puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Koneäänestystarkistuksesta sattaa. Äänestys päättyy. hyväksytty samalla enemmistöllä. Kompromissi viisi, Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 ja 110 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inko, 100, Imko 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestys IMKO 15. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Imko 16 puolesta. Sataviisitoista hylättiin. Eli meidän täytyy äänestää IMKO 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. IMKO 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. Imko 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tarkistuksen 118 se alkaa. Ja päättyy hylätty. Kompromissi seitsemän. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme numero 12 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. ja päättyy hyväksytty. Olitte oikeassa. 13. Mutta nostakaa kättänne ylös, koska se ei ollut ihan selvää, kukaan ei mitenkin. Nyt tarkistus 13 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 126 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme selvä. 127 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan, selvä. 128 koneäänestys, äänestys alkaa ja päättyy. Ops, hylätty. Saattaa 29 ja IMKO 19 yhdessä hänet puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan selvä. 130 koneäänestys alkaa. ja päättyy. Olitte oikeassa ylätty. Katsotaan jatkossa. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tämän. 132 järjestys alkaa ja päättyy hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134, ei äänestystä, 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 ei äänestetä, IMKO 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Se oli ihan selvää se, mutta jos haluatte, niin tarkistetaan IMKO 20 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan 15 äänestetään. 14 hyväksyttiin, eli 15 täytyy äänestää. Eli 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 152, 137, 138, 139, 140, 156 ja 157 yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 ja Imko 23 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 24 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. IMKO 24, koneäänestys alkaa. Ja päättyy, hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Imku 25 puolesta vastaan tyhjää. Kai hyväksytty, mutta tarkistamme. IMKO 25 koneäänestys. Äänestys päättyy, hylätty. IMKO 8 raukeaa. 163 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. 163. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 164 ja 165 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 ja Imko 26 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 ja Imko 20, ei kun ei, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO 27 raukeaa nyt 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 166. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa 167 ja päättyy hylätty. The most important moment. Kaikkein tärkein hetki puheenjohtajalle koitti. No okay. Um, I don't know what 168 now. 168. Okay, 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkistamme senkin. 168. Koneäänestys alkaa. Ja päättyy Kansapuolesta yksi liikaa. kansapuolesta yksi. No nyt on kunnossa. Äänestys päättyy. Hylätty. 24 ja Imko 30 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169, 25 ja Imko 31 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan, sata kolme ja sata neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 171, kun äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Juuri ja juuri. Imko 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 ja Imko 34 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27, 173 ja IMKO 35 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 ja 5 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imku 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme. Imko 36 koneäänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Just come here and... Voitte tännekin tulla minun silmikseni. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 ja IMKO 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Raukeaa 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.

kun äänestys alkaa ja päättyy, hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjää. Kai hyväksytty, mutta tarkistamme. Numeron 195 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 196, 197. 196, 7 ja 8 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200, 201 ja 205 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202, 3 ja 4, IMCO 39 yhdessä, identtisiä puolesta. Ää, vastaan tyhjää hylätty ymmärtääkseni. Katsotaan nyt koneelta varmuuden välttämiseksi. Gardiini näyttää siltä, että kannattaa katsoa. Äänestys päättyy. Hylätty oli. 206, 7 ja 8 ja Imko 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta käsi reippaasti pystyyn ty- vastaan tyhjää tarkistamme. 30. näistä alkaa. Näistä päättyy. Äh, hyväksytty. Äh. Tässä väl, tässä muuttuu jotakin nyt käsien nostan ja napin painalluksen välissä. Äh, Artikla 57, siihen on suullinen muutosehdotus. Onko siihen jollakulla jotain valittamista? Jos ei kukaan vastusta, äänestämme siitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta Mm, vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 14. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tar- tarkistaa tarkistetaan kolme, kompromissi 14 elektronisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Aina hyvä tarkistaa. Kompromissi 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Sama enemmistö kuin äskeisessäkin hyväksytty. Ja no, tarkistetaan nyt sitten kuitenkin. Kompromissi 15. Elektronisesti tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kaksi puolesta Siis muutosehdotus 225, mikään kompromissi. On hyvä, jos olisi 200 kompromissia. Näin, mutta muutosehdotus 225 Pietikäiseltä. Puolesta hänet siitä ja vastaan tyhjää. Tarkistamme. Muutosehdotus 225. Siis tämä elektroninen sähköinen ääntys alkaa, päättyy, hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 3, 1 muutosehdotus sitten puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2, 3, 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 230 Kaadenbachilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta äänet vastaan tyhjää tarkistetaan. Kompromissi 16. Äänestys alkaa. Kompromissi 16. Äänestys päättyy. Hylätty. Kun tämä kerran hylättiin, lähdetään käymään nämä muutosehdotukset sitten läpi. 2, 3, 4, IMKO 43 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. No tarkistetaan nyt sitten. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. No niin, omin, ihan omin silmin näin tämän. 236 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 200, ää, äh, muuten 41 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa järjestys päättyy. Hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt sitten kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistamme. Kompromissi 17 tarkistamme. Äänestys päättyy. Tasa äänet hylätty. Näin selvästi. jokaisista, jokaisesta muutosehdotuksesta nyt sitten erillinen äänestys. 240 ja 44 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja taas sitten muutosehdotuksista erillisestä äänestykset 237 ensin puolesta. Ai kun kaikki kaikki sentään yhdessä 237, 241, 266 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2, 4, 5. tarkistamme tämän. 244 siis tarkistamme sen. Äänestys alkanut. Ja koneäänestys on nyt päättynyt. Hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan suoraan suorin suor, suorintein. 247. Äänestys päättyy. Hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 249, 50, 51, 52, 53 ja 54, 55, 56 ja 257 kaikki ai 25, että aha, 256 viimeinen, jotka äänestetään yhdessä klöntissä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 257 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan 257.

260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 265 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 43 ja 268 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 269 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 267 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 ja 270 yhdessä siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. 271 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 272 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantaosan kappaleet sitten. Ensimmäinen numero 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 2 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 54 muutosehdotuksen keskimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty oli. Ja viimeinen kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 sitten puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. 55 siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 56 ja Imko joku 5, siis 5, 5, 53, 12a, johon taas on kappale 56, siis nyt ensin puolesta käsitystyyn vastaan tyhjää vieläkin ja epäselväksi tarkistamme muutosehdotuksen 56 sähköisen, siis sähköisesti elektronisesti elektroninen äänestys on päätty, ylätty. Impo 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numeron 57. Päättyy. Hylätty. nappa tuloksia. Hankala päättää. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 59 muutosehdotus sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan. Tyhjää. Taas mennään koneelle. Tämä tiukka äänestys taas. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan. Tyhjää. hyväksi. 61 raukeaa, 62 sitten puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero on 68 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämänkin. Ään, elektroninen äänestys avattu muutosehdotuksesta 68. Äänestys päättyy. Hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää. Taas kerran on tarkistettava tämänkin. Äänestys päättyy. Hylätty. 71 puolesta. Vastaan. tyhjiä. Hylätty varmaankin. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 sitten puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 1 ja 76 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Impo 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutosehdotus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppu äänestys muutetussa muodossa tästä ehdotuksesta elektronisesti Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme eh, lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta äänestys alkaa. Nimenomaan äänestyksenä tämäkin siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja vielä sitten päätös avata toimielinten väliset neuvottelut äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Yeah, I pass the chairmanship for... No niin, puheenjohtajuus nyt sitten itse puheenjohtajalle. Kiitokset yhteistyöstä teille. Now we can uh, on, uh, the report uh, toward the EU. Voimme alkaa äänestää herra Beletin mietinnöstä kohti Euroopan energiaunionia. Voimme aloittaa. Promisso. Kompromissi yksi. Puolesta, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kuusi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus yksi Grzipiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 57 Fjellneriltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 80 Herbrandilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tarkistamme. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 91 Petereltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 107 Valasilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 127. Kuuttelan dans Pots. Puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Okei. Okay. <laughs> Approvaat. Hyväksytty. Sitten kompromissi neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Ei. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 170 Fjellneriltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää Tarkistan. Olette kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 potselta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin loppuäänestys lausunnosta, näin tarkistettuna äänestys alkaa. Il voto è chiuso, avete votato. Äänestys päättyy, oletteko kaikki äänestäneet, äänestys päättyy, hyväksytty. Onnittelut valmistelijalle. Kiitos. Voimme nyt päättää kokouksen. Nyt seuraava kokous on 22. syyskuuta. Tapaamisiin. Sì, mi devo prendere due cose sulla... quelle cose colorate.